I would like to ask former presidents... Pyytäisin Euroopan parlamentin entisiä puhemiehiä istumaan nojatuoleihin. Varmasti jotkut teistä kollegat, Euroopan parlamentin jäsenet, entiset puhemiehet ja puheennaiset, olkaa hyvä ja tulkaa tänne eteen istumaan, eli entiset puhemiehet. Pöttering, tämä koskee myöskin teitä. Teillä on erityinen paikka täällä. Cox, Fontaine, entinen puhemies. Eli aloitamme teidän kanssanne. We are hosting seven from President Borrell. Paikalla on seitsemän entistä puhemiestä. Borrell on tulossa. Eli tervetuloa teille kaikille. Okay, President Hans. Puhemies Hensch. President Pat Cox. Puhemies Pat Cox on tulossa sieltä. Okay. In a couple okay. of minutes they will be here. Two, three minutes. And Madame... Pari-kolme minuuttia vielä. Rova Fontaine, entinen puhemies, tulee tänne ja myöskin Baron Crespo. Eli kumpikin heistä on jo matkalla tänne. Eli entisiä puhemiehiä. not have, we will not have a, we will not have a second round, so we can wait. We will not have a second round. Toista kierrosta ei tule, eli voimme vielä odotella muutaman minuutin. En nyt paljasta mitään enempää. Paitsi, että emme odottele nyt toista kierrosta. Eli kaksi minuuttia ei nyt sitten muuta mitään tässä vaiheessa. Fontaine. Rouva puhemies Fontaine ja herra Baron Crespo, Euroopan parlamentin entinen puhemies, kaksi entistä puhemiestä. Eli jälleen kerran tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Tämä on teidän talonne myöskin. Eli jatkamme nyt istuntoa tauon jälkeen. Ilmoitan tuloksen. Äänten määrä 699. Tyhjät ja hylätyt äänet 29. Annetut äänet 670. Ehdoton enemmistö 336 ääntä. Ehdokkaat ovat äänestyksessä saaneet seuraavan määrän ääniä. Deva 142 ääntä. Pan Pan Martin Schulz. Martin Schulz. 386 ääntä. Pani Diana Wallis 140 Jorova Dana Wallis, 141 ääntä. Pan Martin Schulz otrzymał... Herra Martin Schulz on saanut ehdottoman enemmistön annetuista äänistä ja hänet on näin ollen valittu Euroopan parlamentin puhemieheksi. Onnittelut. Congratulations, Mr. President. Onnittelut, puhemies Schulz. Uskon, että teidän johdollanne Euroopan parlamentti on edelleen demokraattisen vallan ytimessä EU:ssa. Parlamenttina meillä on velvollisuus ottaa eurooppalaiset mukaan toimintaamme ja yhdistää Euroopan toimielimet. Me luotamme teihin, puhemies, ja uskomme, että Euroopan parlamentti on edelleen eurooppalaisen keskustelun ytimessä ja paikka, jossa eurooppalaista politiikkaa luodaan kansalaisten hyväksi. Nyt pyytäisin teitä, puhemies Schulz, tulemaan tänne puhemiehen pöydän taaksi ja ottamaan minun paikkani tämän tuolen Euroopan parlamentin uutena valittuna puhemiehenä.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 herr generalsekretär! arvoisat naiset ja herrat hyvät kollegat minä kiitän teitä tästä minulle merkittävästä vaalituloksesta. Suurelle osalle teistä olen tähän vaaliin asti ollut erään toisen parlamentin puolueen ryhmän puheenjohtaja. Sellaisen ja minä olen hyvin otettu tästä suuresta luottamuksesta, jota olette tänään siitä huolimatta minulle osoittaneet. Aion tehdä kaikkeni, jotta olen luottamuksenne arvoinen ja jotta Euroopan parlamentin ääni voi kuulua vahvana. Haluan harjoittaa parlamentin puhemiehen tointa niin, että ne, jotka ovat tänään äänestäneet minua, voivat olla tyytyväisiä valintaansa ja että ne, jotka eivät äänestäneet minua, yllättyvät myönteisesti. Minusta tulee kaikkien parlamentin jäsenten puhemies ja haluan puolustaa kaikkien parlamentin jäsenten oikeuksia. Haluan kuitenkin aluksi kiittää teitä, puhemies Buzek. Te olette ollut ensimmäinen Euroopan unionin toimielimen puhemies, jonka tausta on Itä-Euroopan vapautusliikkeissä. Teidän valintanne puhemieheksi ja teidän toimintanne puhemiehenä on symbolisoinut demokratian voittoa diktatuurista. Te olette edustanut tätä eh, taloa arvokkaasti ja sillä tavoin te olette eh, tuoneet ilmi Euroopan yhtenäisyyttä paremmin kuin kukaan aiemmin. Suuret kiitokset, Busek. Hyvät kollegat, otan tämän tehtäväni tänään vastaan nöyränä. Eurooppa elää myrskyisiä aikoja. Monet eurooppalaiset kokevat nämä ajat kovina. Minun vanhempani kuuluivat vielä sukupolveen, jonka johtoajatuksena oli saada heidän lapsilleen parempi elämä. Ja meillä menee paremmin. Meillä ei kuitenkaan enää ole varmuutta siitä, että meidän lapsillamme menisi tulevaisuudessa yhtä hyvin kuin meillä nyt. Talouskriisin myötä köyhyys on kasvanut monissa maissa ja työttömyys, ennen kaikkea nuorisotyöttömyys, on saavuttanut dramaattiset mittasuhteet. He, nuoret, vastustavat Euroopan kaduilla talousjärjestelmää, jossa muutamat harvat keräävät voitot ja tappiot kaatuvat yhteiskunnan kannettaviksi. Näyttää siltä, että tässä järjestelmässä nimettömillä New Yorkin luottoluokituslaitoksilla on enemmän valtaa kuin demokraattisesti valituilla parlamentilla ja hallituksella. Tähän on sanottava päättäväisesti ei. Sillä tämä johtaa luottamuskriisiin, joka kohdistuu instituutioihin ja politiikkaan, kansallisiin ja eurooppalaisiin toimielimiin. Ja tämä luottamuspula uhkaa myös vähentää uskoa Euroopan unioniin. Monet ihmiset suhtautuvat meidän työhömme epäluuloisesti. He eivät tiedä, teemmekö me täällä kaiken oikein, kuten pitää. Meidän on muistettava, että eurooppalaisia ei niinkään kiinnosta institutionaalinen keskustelu. Paljon enemmän he ovat huolissaan työpaikastaan, eläkkeestään, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. He haluavat turvallisia elintarvikkeita, puhtaan ympäristön. Meidän on täällä ponnisteltava, jotta me tarkkaavaisesti ja paremmin kuuntelemme ihmisiä, sillä täällä, hyvät naiset ja herrat, täällä on se paikka, jossa ajetaan kansalaisten etua. Täällä istumme me, Euroopan kansojen edustajat, ja siksi sanonkin, Kansalaiset, jotka ovat valinneet meidät suorilla vaaleilla, ilmaisseet suorissa vaaleissa meille luottamuksensa, odottavat aivan oikeutetusti, että me taistelemme heidän asiansa puolesta. Olen ylpeä siitä, että kaikki kollegat tässä talossa haluavat toimia kansalaistensa edun puolesta ja siitä minä kiitän teitä kaikkia. Mutta, hyvät naiset ja herrat, ensimmäistä kertaa Euroopan unionin perustamisen jälkeen sitä uhkaa epäonnistuminen. Tätä voidaan pitää jo jopa realistisena skenaariona. Jo kuukausia unionissa on menty kriisihuippukokouksesta toiseen meitä kaikkia, joka ikistä meistä täällä salissa, joka ikistä kansalaista koskevia päätöksiä tehdään hallitusten ja valtioiden johtajien kesken suljettujen ovien takana. Minusta tämä on paluuta jo kauan sitten voitetuksi luultuun tilaan Euroopan politiikassa. Tämä muistuttaa 1800-luvun Viinin kongressia. Tuolloin pyrittiin kiven kovaan ajamaan kansallisia etuja, vieläpä ilman demokraattista valvontaa. Sen sijaan sodanjälkeinen Eurooppa perustuu sille ymmärrykselle, että me emme voi enää erottaa intressejämme naapuriemme intresseistä. Se nojaa siihen, ettei EU ole mikään nollasummapeli, jossa joku väkisinkin häviää, jotta toinen voittaa. Asia on täysin päinvastoin, hyvät naiset ja herrat. Joko me kaikki häviämme tai me kaikki voitamme. Perussääntö on yhteisömenetelmä, joka ei ole eh, pelkkä tekninen käsite. Se on Euroopan unionin sielu. Mitä se sitten konkreettisesti tarkoittaa? Konkreettisesti se tarkoittaa sitä, että ristiriidat ratkaistaan keskustellen ja sovitellen. Vahvemman oikeuden sijaan panostetaan solidaarisuuteen, yhteisvastuullisuuteen, demokratiaan. Otetaan tasapuolisesti huomioon pienet ja suuret maat, pohjoiset ja eteläiset, itäiset ja läntiset, ja asetetaan yhteinen hyvä yksityisen edun edelle. Se on Euroopan yhteisön rakentamisen sielu ja ajatus. Ja se, hyvät naiset ja herrat, on monia vuosikymmeniä ollut itsestään selvänä pidetty hanke. Mutta tämä yhteinen hanke on kärsinyt kolhuja. Viimeisten kahden vuoden aikana ovat muuttuneet sekä ongelmat että myös niihin suhtautumistapa. Sillä jatkuvat huippukokoukset, niiden kärsimä inflaatio ja turvautuminen pelkästään valtionjohtajien kokouksiin sulkevat ainoan suoraan valitun toimielimen eli Euroopan parlamentin pitkälti päätöksenteon ulkopuolelle. Periaatteessa silloin myös jäsenvaltioiden parlamenttien kansanedustajat alennetaan kumileimasimiksi, jotka joutuvat tyytymään Brysselin kammioissa tehtyihin hallitusten välisiin sopimuksiin. Sanon kuitenkin, että tällaisen ilman parlamentteja tapahtuvan politiikan teon ilmeneminen on kansalaisten mielestä Brysselistä tulevaa sanelupolitiikkaa ja hinnan tästä maksaa koko EU. Me nimittäin itse ruokimme tällaisella menettelyllä maaperää EU-vastaisuudelle ja tätä Euroopan parlamentti ei toivoakseni aio katsella toimettomana. Hyvät naiset ja herrat, jos kuvitellaan, että saadaan aikaan enemmän Eurooppaa vähemmällä parlamentarismilla, hyvät naiset ja herrat, minä julistan sitä vastaan tässä taistelun ja toivottavasti myös myös teidän tuellanne. Valtioiden välinen sopimus finanssiunionista on ensimmäinen testitapaus. Neuvotteluissa parlamentin edustajat, kollegat Verhofstadt, Brok ja Convendit ja muut esittivät vaatimuksia budjettikurin kytkemisestä kasvuun ja työllisyyteen, mutta he eivät saaneetkaan, eivätkä voineet osallistua aluksi neuvotteluihin. Uskon kuitenkin, että Euroopan parlamentin painostuksella jotakin tapahtuu, sillä juuri tällaista järkevää tasapainoa kansalaisemme odottavat. Ja siksi, jotta tämä kaikki etenisi, Odotan, että parlamentti voi olla eurohuippukokouksessa mukana. Eihän ole mahdollista, että kaikki muut toimielimet kutsutaan mukaan, vain Euroopan parlamentti jätetään ulkopuolelle. Eurooppa on arvoyhteisö, hyvät naiset ja herrat. Ehdokasmailta me vaadimme Kööpenhaminan kriteerien tiukkaa noudattamista. Minusta tämän parlamentin on huolehdittava myös siitä, että jäsenvaltioissakin kunnioitetaan ja noudatetaan demokratiaa, perusoikeuksia ja perusvapauksia itsestäänselvyytenä. Jos perusoikeuskirjaa rikkoo, voi varautua siihen, että me olemme vastassa. Siihen me olemme parlamenttina yhdessä sitoutuneet. Ja tästä syystä haluaisin lisätä tähän ajankohtaisena seikkana, että huomenna meillä on ristiriitainen keskustelu edessä. Se käsittelee Unkarin tilannetta. Pääministeri Orban on antanut parlamentin puhemiehen tietää, että hän on huomenna täällä esittämässä oman näkemyksensä asioista Euroopan parlamentille. Minä olen kuullut eri puolueiden ryhmien puheenjohtajia ja niitä, joita en ole vielä voinut kuulla, kuulen vielä ennen tätä. Minä olen sitä mieltä, että meidän tulisi suostua tähän, tulisi ottaa pääministeri Orban vastaan. Jos siis puheenjohtajat tähän suostuvat, voimme ottaa hänet huomenna vastaan niin, että hän voi esittää oman näkemyksensä asioista, sillä juuri tätä minä tarkoitan. Euroopan parlamentin on oltava ristiriitaistenkin keskustelujen paikka, jossa käsitellään Euroopan tilannetta haittaa. Siksi minusta on hyvä, jos pääministeri Orman saapuu tänne huomenna. Minusta on myös hyvä, jos komission huomenna täällä esittävät tulokset, kyse on kansalaisvapauksien valiokunnassa käsiteltävistä tuloksista, jos niistäkin voidaan keskustella täällä ja jos voidaan sitä kautta kuulla myös Unkarin kansalaisyhteiskuntaa on kuin selvää, että kaikki valtioiden päämiehet ovat samaa mieltä kanssamme. Eli tämä on se paikka, jossa me voimme keskustella ristiriitaisistakin asioista. Minun tehtäväni parlamentin puhemiehenä, eli yhden EUn keskeisen toimielimen puhemiehenä, on minusta vastustaa tällaista nykysuuntausta, huippukokouksien ketjuttamista, päätöksenteon uudelleen kansallistamista. Aion lisätä parlamentin näkyvyyttä ja kuuluvuutta demokratian tyyssijana, jossa käydään kiivaitakin keskusteluja EUn politiikan suunnasta. Hyvät naiset ja herrat, meidän on tuotava äänemme paremmin kuuluville. Erityisen tärkeää on, että me voimme neuvotella tasa-arvoisena kumppanina neuvoston kanssa. Olipa sitten kyse rahoitusnäkymistä, maatalous-, kalastus-, aluepolitiikan uudistamisesta, ilmastonmuutoksen torjunnasta, rahoitusmarkkinoiden sääntelystä, oikeus- ja sisäasioista tai kauppapolitiikasta. Kaikissa näissä parlamentti on saanut huomattavasti lisää vastuuta. Lissabonin sopimus on ollut voimassa kaksi vuotta, mutta me emme mielestäni ole kansalaisten edustajina käyttäneet vielä läheskään kaikkia sen tarjoamia mahdollisuuksia. Meidän on käytettävä todellisia valtuuksiamme, vaikka se johtaisi konflikteihin. Tämän on oltava yhteisenä tavoitteenamme. Meidän on lisättävä parlamentin näkyvyyttä ja siksi, hyvät naiset ja herrat, meidän on tarkasteltava kriittisesti esimerkiksi pyrkimistä ensimmäisen käsittelyn aikana loppuvietyihin lainsäädäntöhankkeisiin. Me tarvitsemme keskustelua. Kaikki tämä voi toimia vain, jos meidän oma toimintamme on järjestyksen vallassa. Minä aion pitää huolta siitä yhdessä parlamentin hallinnon kanssa, että parlamentin elimet ja jäsenet saavat toimintalosuhteet, joissa voimme parhaalla mahdollisella tavalla täyttää lainsäätäjän tehtävämme. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat kollegat, minä en aio olla mikään helppo puhemies. Minä aion olla puhemies, joka tarvittaessa vaatii toimenpanovallan käyttäjää kunnioittamaan parlamenttia. Puhemies, joka on valmis puuttumaan asioihin, jos kansalaisten intressit vaarantuvat. Puhemies, joka edustaa vahvoja parlamentin jäseniä, sellaisia, jotka ajavat kansalaisten asioita. Puhemies, joka antaa kaikkensa, jotta jotta saamme palautettua ihmisten luottamuksen Euroopan yhdentymiseen ja toivottavasti saamme myös kansalaiset innostumaan uudelleen Euroopasta. Hyvät naiset ja herrat, monet ihmiset ovat vaarantaneet henkensä, elämänsä. Liian monet ovat saaneet surmansa vaatiessaan parlamentaarisia oikeuksia ja parlamentarismia. Tunisian perustuslakineuvoston ensimmäinen vapaasti valittu johtaja Mustafa Ben Jaffa ja hänen kollegansa, jotka ottavat ensiaskeliaan parlamentarismin tiellä. He kaikki kohdistavat katseensa Euroopan maiden parlamentteihin ja Euroopan parlamenttiin. Libyassa, jossa hirmuhallitsija kävi sotaa omaa kansansa vastaan, EU on ollut ensimmäinen, joka on avannut suurlähetystönsä ja näin antanut ihmisille toivoa hyvin vaikeassa tilanteessa. Zaharovin palkintoa muutama viikko sitten jaettaessa me liikutuimme siitä, miten nuori bloginpitäjä, Gaddafin sankarillinen vastustaja, oli innostunut eurooppalaisista arvoista. Lähi-idässä meiltä kaikilta kysytään yhä uudelleen, miten Euroopassa on onnistuttu tekemään vihollisista ystäviä, miten me olemme onnistuneet kansallisista, uskonnollisista ja maailmankatsomuksellisista eroista huolimatta kasvamaan yhteen, yhdeksi Euroopaksi. Mitä kauempaa Eurooppaa katsotaan, sitä myönteisemmin Euroopasta puhutaan. Tehkäämme yhdessä työtä sen puolesta, että innostus Euroopan yhdentymisestä palaa myös Eurooppaan. Eurooppa on kiehtova idea, kiehtova ajatus, joka syntyi 1900-luvun jälkipuolella reaktiona vuosisadan ensimmäisen puolen tapahtumiin. Millainen 1900-luvun alkupuoli sitten oli? Vihaa, suurvaltapolitiikkaa, ihmisten kiihottamista toisiaan vastaan, ihmisyyden halveksuntaa, ensimmäisen maailmansodan juoksuhautoja, Stalinin vankileirejä – Auschwitzin kaasukammiot sivilisaation historian aallon pohjana. 1900-luvun jälkipuolella alkanut Euroopan yhdentyminen ja Euroopan yhteiset toimielimet ovat tuoneet maanosalle sen historian pisimmän rauhan ja hyvinvoinnin aikakauden. Vuonna 1989 rautaesirippu repesi. Saksa yhdistyi vuosina 2004 ja 2007. Entiset Varsovan liiton maat liittyivät Euroopan unioniin ja näin palautui maanosamme kulttuurinen ja poliittinen yhtenäisyys, joka oli keinotekoisesti rikottu 40 vuoden ajaksi. Todellinen menestyshanke Miksi me emme enää osaa olla ylpeitä siitä? Miksi me sallimme sen, että tästä ainutlaatuisesta historiallisesta saavutuksesta puhutaan kielteisesti. Hyvät naiset ja herrat, minun isoisäni taisteli ensimmäisessä maailmansodassa. 20 vuotta myöhemmin isäni joutui sotaan, jossa Hitlerin rikollishallinto sytytti maailmanpalon. Minä olen kasvanut pikkukaupungissa kolmen maan kulmauksessa, jossa ihmiset joutuivat pitkään jonottamaan rajalla halutessaan käydä tapaamassa belgialaisia ja hollantilaisia naapureita. Me olemme selviytyneet sodasta, olemme selviytyneet nälästä, olemme avanneet rajat. Rasismi ja muukalaisviha ja antisemitismi ovat halveksuttuja asioita. Nyt me elämme vapaassa ja avoimessa Euroopassa, Euroopassa, joka voi olla ylpeä kulttuurisesta monimuotoisuudestaan. Valmistakaamme nyt Eurooppaa 2000-luvulle, jotta myös nuorelle sukupolvelle Eurooppa on lupaus taloudellisesti vahvasta, sosiaalisesti oikeudenmukaisesta, vapaasta ja demokraattisesta eurooppalaisesta kotiseudusta. Se on yhteinen tehtävämme. Kiitokset. Vielen Dank. Vielen Dank. Kiitokset. No niin, arvoisat naiset ja herrat, sydämelliset kiitokset. Esityslistallamme on nyt puolueiden puheenjohtajien puheenvuorot ja ensimmäisenä annan puheenvuoron äh, Josef Daulille. Olkaa hyvä. Martin, cher collègue. Hyvä Martin, hyvät kollegat, EPPn puolesta ja henkilökohtaisesti Haluan onnitella teitä ja onnitella uutta puhemiestä. Toivon teille paljon rohkeutta, paljon näkemystä, paljon voimaa, jotta voisitte johtaa arvokkaasti ja vastuullisesti tätä toimielintä, joka edustaa 500 miljoonaa eurooppalaista. Mutta aluksi haluaisin Aluksi haluaisin tervehtiä Jens Devaa ja Diane Wallisia, jotka myöskin olivat ehdokkaina puhemiehen vaalissa. Haluaisin sanoa heille, että vaikka tämän talon kaksi suurta poliittista puoluetta ovat tehneet päätöksen, jotta puhemiehen paikka jaettaisiin, kuitenkin kiitän heitä heidän osallistumisestaan ja ehdokkuudestaan tässä vaalissa. Haluaisin myös kiittää tänä aamuna hyvä Martin Schulz teidän edeltäjienne ja erityisesti puhemies Busekia, jotka ovat voineet hyödyntää täällä. Olemme voineet hyötyä hänen valtiomiehen taidoistaan tässä talossa. Puhemies Busek, Pötterin ja kaikki puhemiehet ennen heitä, aivan Simon Whaleista lähtien, kaikki puhemiehet, jotka ovat olleet ja ovat täällä läsnä, ovat onnistuneet osaltaan vahvistamaan tämän toimielimen valtaa ja mahdollisuuksia. Teidän toimenne, hyvä Martin Schulz, tulee jatkamaan tätä linjaa. Meillä on ollut mahdollisuus vuosien ajan tehdä yhteistyötä poliittisten ryhmien puheenjohtajina. Minä en jaa suurimmalta osalta teidän poliittisia näkemyksiänne, ja meidän poliittiset ryhmämme ovat eri mieltä monista asioista, mutta tämä ei ole eh-, estänyt meitä jakamaan luottamusta, sillä tässä vaikeassa tilanteessa, jonka Eurooppa nyt ylittää, se mikä meitä yhdistää on paljon tärkeämpää kuin se, joka meitä jakaa. Te olette ja olette osoittaneet oman sitoumuksenne hyvin vahvasti eurooppalaisen intressin puolesta kansallisia jakavia seikkoja vastaan. Minä haluan tukea teitä täysin tässä työssä ja olen hyvin tietoinen, että tulevat kuukaudet ovat kaikkein kriittisimpiä hetkiä, joita Eurooppa on elänyt alkupisteestään lähtien. Meidän pitää tukea yhteismenetelmää, tukea sitä, pelastaa se. Mikään ei ole tärkeämpää kuin puolustaa Euroopan perinnettä ja pystyä tukemaan yhteistä etua, suojella pieniä jäsenvaltioita ja kunnioittaa niiden näkökulmia, mutta tehdä tämä aiheuttamatta paikalleen jumiutumista. Mikään ei ole tärkeämpää kuin päästä kriisistä yli ja vahvistaa samalla eurooppalaista integraatiota. Mikään ei ole tärkeämpää kuin näyttää kansalaisille, että euro tulee olemaan vahva, kestävä valuutta ja me tulemme tekemään sen, mitä meidän olisi pitänyt tehdä sen luomisesta lähtien, siis tukea taloudellista hallintoa. Mikä ei ole tärkeämpää kuin tukea tätä yhteistä valuuttaa, joka luo solidaarisuutta 500 miljoonan kansalaisen keskuudessa. Euroopan unionin perustajat ovat luoneet valtavan haasteen liittää kansojen maiden kohtalot yhteen sellaisten kansojen maiden, jotka ovat sotineet keskenään menneisyydessä. Schumann Gasperi ovat tämän haasteen meille antaneet ja aina näihin päiviin asti tämä unelma on ollut hengissä, vaikka meillä on ollut taloudellisia ongelmia, ja monenlaisia geopoliittisia mullistuksia. Meidän sukupolvemme ei saa tätä haastetta pettää. Meidän täytyy päästä talouskriisistä yli, nykyisestä luottamuspulasta. Meidän täytyy antaa uskoa lapsillemme tulevaisuuteen, joka on kestävä, mutta joka on myöskin parempi. Hyvä puhemies, meillä kollegojen kesken kansalaisten edustajina on ensimmäisenä vastuuna vastata tähän haasteeseen. Meidän täytyy ottaa vastuu vastaan Euroopan komission perussopimusten vaalien kanssa. Meidän täytyy saada aikaan todellista taloudellista hallintoa. Tämä on kaikkein paras tapa vastata nykyiseen kriisiin. Hyvä Martin Schulz, puhemiehenä Teillä on paljon ulkoisia haasteita, joihin teidän pitää vastata, ja EPP tulee olemaan teidän rinnallanne tässä eurooppalaisessa hengessä, johon viittasin. Me rohkaisemme, olemme rohkaisseet tätä viestiä sellaisissa maissa kuin Ukraina, jossa Timoshenkoa kohdellaan hyvin sietämättömällä tavalla, tai sellaisissa maissa kuin Syyria. Sellaisissa maissa kuin Syyria, jossa Kansa toivoo muutosta, mutta sitä sorretaan hyvin sietämättömällä tavalla. Minä haluaisin myöskin viitata tämän parlamentin sisäiseen toimintaan. Teidän edeltäjänne ovat näyttäneet tietä ja meidän ohjelinjamme, jotka tukevat suurempaa läpinäkyvyyttä, ovat hyvin tärkeitä ja minun ryhmäni tulee tässä asiassa teitä tukemaan. Hyvä puhemies, te johdatte nyt toimielintä, jolla ei ole vastaavaa missään maailmalla. Monikansallista parlamenttia, joka äänestää lainsäädännöstä. Te olette johtamassa toimielintä, joka ei pyri ajamaan omaa mielipidettään, vaan pyrkii vakuuttamaan neuvoston siitä, että me tarvitsemme yhteistyötä nykyisissä vaikeuksissa. Hyvä puhemies, me olemme teidän rinnallanne aina, kun puolustatte tätä ajatusta solidaarista Eurooppaa, innovatiivista Eurooppaa. Me tulemme olemaan teidän rinnallanne aina, kun te puolustatte eurooppalaista yhteistä politiikkaa, aina kun taistelette rahoituksesta, joka pystyisi tukemaan näihin haasteisiin vastaamista. Me tulemme aina teitä tukemaan, kun rajojemme ulkopuolella puolustatte ja ajatte niitä ideoita ja arvoja, jotka perustuvat, jotka ovat tämän Euroopan taustalla solidaarisuutta heikompien puolustamista. Tässä haluaisin teitä onnitella, hyvä Martin. Kiitos. Merci beaucoup. Euh. Suuret kiitokset, hyvä kollega Doll. Suuret kiitokset näistä sanoistanne. Ja puheenvuoron seuraavaksi kollega Maria Badia Ikuchetilla sosialistien ja demokraattien ryhmän nimissä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Sosialisti- ja demokraattiryhmän nimissä haluaisin onnitella sinua hyvin lämpimästi tästä valinnasta Euroopan parlamentin puhemieheksi. Ja sanoisin, että meidän ryhmällämme on kunnia, että jäsenemme johtaa meitä seuraavaan etappiin Euroopan parlamentissa – nyt hetkellä, kuten sanoit, kun meillä on paljon ongelmia, paljon uhkia ja paljon riskejä Euroopassa ja myöskin Euroopan parlamentissa liittyen perusoikeuksiin, ongelmia, jotka liittyvät työttömyyteen, talouskriisiin, sosiaaliseen kriisiin ja myöskin riisi, joka liittyy siihen, että parlamentti menettää merkitystään hallitusten välisen toiminnan jaloissa. Nyt me elämme vaikeaa hetkeä ja juuri nyt tarvitaan henkilöitä, joilla on erityisiä piirteitä. Henkilöitä, joilla on selkeä näkemystä Euroopasta, henkilöitä, joilla on taisteluhenkeä, henkilöitä, joilla on intohimoa viemään projekteja eteenpäin. Ja arvoisa puhemies, sinä olet henkilö, jossa on näitä piirteitä. Ja olen tehnyt työtä sinun kanssasi jo jonkin aikaa ja tiedän mistä puhun. Ja uskon, että tämä on mahdollisuus, josta voimme puuttua kaikkiin konflikteihin ja jotta pystymme sinun johdollasi saamaan Euroopan takaisin oikealle tielle, joka nyt on jäänyt hiukan tuuliajolle. Et ole enää meidän poliittisen ryhmämme puheenjohtaja, vaan olet kaikkien Euroopan parlamentin puhemies. Mutta haluaisin kuitenkin muistuttaa, että Kyseessä on aina siitä, että haluamme luoda yhtenäisempää, demokraattisempaa, oikeudenmukaisempaa Eurooppaa henkilöille eikä markkinoille. Ja haluaisin todeta, että tässä mielessä voit aina luottaa meidän tukemme. Eli lykkyä tykö ja kaikkea menestystä työhösi. Vielen Dank, Frau Kiitokset kollega Badia. Ja seuraavaksi Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän kollega Verhofstadt. Äh, kiitoksia. Hyvä Martin, hyvä puhemies. Omasta puolestani ja ryhmäni puolesta haluaisin teitä onnitella aluksi vaalituloksesta ja haluaisin onnitella muitakin kandidaatteja tässä puhemiehen vaalissa. Minun täytyy sanoa, että minä pidin teidän avauspuheestanne, hyvä puhemies. Te aloititte hiukan sosiaalidemokraattiseen sävyyn, mutta lopussa kuulimme todellisen puhemiehen puhuvan. Eli voisin sanoa, että hyvin nopeasti te omaksutte uuden roolinne, joka teillä nyt on. Hyvä puhemies, haluaisin aluksi puhua Jersi Pusekille, teidän edeltäjänne. Olen hänen kanssaan neuvostossa tehnyt pitkään töitä ja haluaisin sanoa, että voin todeta että meillä on täällä parlamentissa paljon parempi ilmapiiri kuin neuvostossa taannoin oli. Ähm, täytyy sanoa Hirsi, että täällä parlamentissa me olemme teidän johdonlanne onnistuneet sopeutumaan Lissabonin sopimukseen myöskin tekemään politiikkaa, että pystyisimme taistelemaan tätä nykyistä kriisiä vastaan ja myöskin meillä on ollut onni teidän kanssanne puheenjohtajakokouksissa tehdä töitä ja muissa kokouksissa. Haluaisin teitä onnitella ja kiittää jälleen kerran. Euh, euh, Hyvä puhemies, minun täytyy sanoa, että koko kampanjan ajan parlamentin puhemiehen kampanjan ajan kuulin monien kollegoiden sanovan, kyllä me tarvitsemme hyvin neutraalin puhemiehen, tarvitsemme eh, puhemiehen, joka ei äänestä puhemiehen, jolla ei ole mielipiteitä. Minun täytyy sanoa, että olin hyvin yllättynyt näistä ajatuksista. Minä olen enemmänkin sitä mieltä, että me tarvitsemme puhemiehen, jolla on mielipide, joka ei ole neutraali, sillä nykyisin ei ole mahdollista, että puhemies olisi neutraali, kun näemme, että tällainen hallitusten välinen toiminta nousee. Ei ole mahdollista, hyvät kollegat, olla neutraali, kun neuvosto joka kerran pyrkii haavoittamaan yhteisömenetelmää moneen luomaa järjestelmää. Ei ole mahdollista, hyvät kollegat, olla neutraali, kun yhteisömenetelmää vastaan hyökätään. Näin tapahtuu joka päivä neuvostossa ja neuvoston ulkopuolella, eikä ole myöskään mahdollista olla neutraali, kun kansallismielisyys ja populismi nousevat Euroopassa – ne ovat eurooppalaisten arvojen vastaisia. Eli herra puhemies, toivon, että te olette puhemies, mutta en toivo, että te olette, olette neutraali puhemies. Henkilö, jolla ei ole mielipiteitä. Minä haluan puhemiehen, hyvä Martin, joka edustaa Euroopan parlamenttia, joka edustaa eurooppalaisia etuja, jotka ovat erilaisia jäsenvaltioiden etuihin ja neuvoston etuun nähden. Haluan puhemiehen, joka ajaa eurooppalaista integraatiota. Ja miksipä ei, jos käytämme tätä sanaa. Minä haluan tässä puhemiehen, joka taistelee eurooppalaisen federalismin puolesta. Sitähän moneen Schumann ja Gaspari toivoivat ja Spinelli. Ja hyvä Martin, toivon ennen kaikkea, jos tämä on mahdollista, että meillä olisi puhemies, joka selvittää jäsenmaille, kun teidät kutsutaan tänne neuvostoon ja Euroopan neuvostoon. Ottakaa mahdollisuus, kuten teidän edeltäjänne ovat tehneet, selvittää, että vain taloudellinen, poliittinen ja fiskaaliunioni voi euron pelastaa. Ja näin näyttää tietä. Tässä Euroopan parlamentin pitää olla vastuussa yhdessä komission kanssa, yhdessä Euroopan keskuspankin kanssa, jotta osoitamme, mikä on tie kriisistä ulos. On hyvin selkeää, hyvin yksinkertaista. Eurooppa ei ole ongelma tässä kriisissä, Eurooppa on vastaus. Eurooppa on ratkaisu. Ja teidän täytyy myöskin olla anteeksi antava entisille kollegoillenne, ryhmien johtajille. Olkaa henkilö, joka on joustava puheaikojen suhteen. Minäkään en koskaan niitä kunnioita. Kiitoksia. Kiitokset kollega Verhofstadt ja seuraavaksi vihreiden kollega Rova Harms. Herr Präsident, vielen Dank Martin Schulz. Kiitoksia puhemies, kiitokset Martin Schulz. Ennen kuin perustelen onnitteluja, haluaisin kiittää myös edeltäjääsi Euroopan parlamentin puhemiestä, jonka olen oppinut tuntemaan – Äh, Jertsi Buzek, yhtä lailla Hans-Gerd Pöttering ja muutkin ovat aina löytäneet oman profiilinsa, joka on vastannut ajankohtaisia haasteita. Haluaisin myös kiittää vastaehdokkaita tänään, koska luonnollisesti he ovat huolehtineet siitä, että parlamentin sisäinen demokratia toimii siitä huolimatta, olemme saaneet määräenemmistön äh, sinun tueksesi, Martin Schulz, ja uskon, että tähän on myös hyvät syyt. Tässähän ei valittu parlamentin johtoon sosiaalidemokraattia, vaan minun mielestäni parlamentin johtoon valittiin sosiaalidemokraatti, joka on loistava parlamentaarikko. Muistanet, että kun sinä kysyit minulta, mitä mieltä olisin, jos sinusta tulisi parlamentin puhemies, vastasin, että mistä sinä tuollaista keksit. En voinut kuvitellakaan Martin Schulzia olemassa edustamassa diplomaattina parlamenttia kärkisijoilla. Nyt minä voin hyvin kuvitella tuon tilanteen ja haluaisinkin aivan aluksi ilmaista toiveeni siitä, että sinä tuot omat erityiset henkilökohtaiset kykysi myös esille, etkä vain vajoa diplomaattisten menettelytapojen joukkoon, vaan nimenomaan pysyt vähän kulmikkaana ja särmikkäänä sellaisena, joka on ehkä tehnyt sinusta joskus vähän hankalankin. Tuot siis vähän särmää ja kulmaa myös tähän uuteen toimeesi ja tällä tavoin saamme myös särmää ja kulmaa vastakkainasettelun komission puheenjohtajan Barroson tai herra Van Rompäin tai Merkelin ja Sarkozinkin kanssa. Uskon, että lupaus jonka annoit oman kampanjasi aikana, oli jopa jotenkin liikuttavan naivi tällainen kaikki yhden puolesta toimii, miksei siis myös yksi kaikkien puolesta. Nämä edellytykset parlamentti on tietysti hyvin luonut, mutta nyt meillä on täällä parlamentissa edessämme vastakkainasetteluja ja niiden myötä on osoitettava, ettei tämä uusi parlamentin puhemies ole pelkästään valmis kulkemaan uutta tietä kiistoja ratkaistaessa, vaan myös, että tämä parlamentti on kykenevä toteuttamaan ne seikat, jotka se on tavoitteekseen asettanut. Esimerkiksi mainitsisin tuon Viktor Orbanin. Tässähän on kyseessä vastakkainasettelu medialaista ajankohtana, jolloin Unkarissa olisi voitu saavuttaa paljon, mutta moni asia menikin pieleen, koska viime kädessä parlamentti jätti komission tehtäväksi hoitaa ongelman. Tällaista ei saa enää missään tapauksessa tapahtua uudelleen tämänhetkisessä ongelmassa Unkarin kanssa. Ja koska täällä mainittiin nimi Julia Timosenko ja minä taputin tuossa kohtaa, eihän nyt ole mahdollista, että Unkarissa, Euroopan jäsenvaltiossa ajankohtana, jolloin Venäjällä kansalaiset lähtevät vastustamaan ohjattua demokratiaa, ajankohtana, jossa Unkari on tällaisessa tilanteessa eihän Unkari voi lähteä tässä poikkeamaan demokratian tieltä. Hyvät naiset ja herrat, tämä meidän on hoidettava yhdessä toimielinten ja vastavalitun puhemiehemme kanssa. Meidän on tätä päättäväisesti pyrittävä ratkaisemaan. Ja vielä viimeisenä seikkana, Martin Schulz, sinä tartut tähän toimeen minusta sellaisena ajankohtana, joka on vielä hankalampi kuin mitä joulun alla ajattelin. En olisi voinut kuvitella, että viimeinen kriisihuippukokous päättyy niin, ettei sillä ole minkäänlaista vaikutusta. Olen juuri palannut Japanista ja nähnyt siellä, miten jen, Japanin valuutta, on huomattavissa ongelmissa suorastaan ohjusmaisesti ampunut ylös. Tämä kaikki ei enää ole millään lailla normaalia. Ei pidä haukkua pelkästään luottoluokituslaitoksia. Politiikalla on niin vähän vaikutusvaltaa, että suurten pankkien kuiskaajat vaikuttavat luottoluokituslaitosten kautta enemmän kuin Euroopan poliitikot. Eihän tämä ole enää normaalia. Tämä asia pitää hoitaa maltillisesti ja johdonmukaisesti ja uskon, että koko parlamentti koostuu nyt tavallaan sosiaalidemokraateista. Monet näistä ajatuksista, joita on esitetty suurella enemmistöllä kriisin ratkaisusta, on tuotava johdonmukaisesti esille neuvostoa ja komissiota kohtaan. Me emme saa tyytyä seuraavaan kompromissiin jo ennen kuin meidän näkemyksiämme on edes kuultu. Toivon, Martin Schulz, sinulle onnea ja menestystä. Voin sanoa oman ryhmäni puolesta, että meistäkin tulee varmasti vähän hankala ryhmä. Ja tämän parlamentin naisille haluaisin tässä kohtaa todeta, että Simon Veilin ja Rouva Fontenin jälkeen olisi hienoa, jos tästä päivästä alkaen parlamentin naisina valmistautuisimme siihen, että seuraavalla lainsäädäntökaudella edessämme ei olisikaan miespuolinen puhemies, vaan voisimme onnitella vasta valittua naispuolista puhemiestä. Kiitokset. Kiitokset Rova Harms ja nyt Euroopan konservatiivien Kälänen. Puhemies, meidän täytyy nyt tottua tähän. EKR-ryhmän nimissä haluan onnitella teitä tästä valinnasta Euroopan parlamentin puhemieheksi. Haluaisin myöskin kiittää Jerzy Busekia kaikesta hänen tekemästään työstä viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana. Olen tehnyt hänen kanssaan yhteistyötä vasta muutaman viikon, mutta hän on ollut kuitenkin hyvin kyvykäs puhemies. Ja teillä on vaikeaa tehtävän toimia hänen saappaissaan. Schulz, te sanoitte viime viikolla Spiegel-lehdelle, että ihmiset ovat väsyneitä siihen, että päätöksiä tehdään suljettujen ovien takana, ja olen tästä samaa mieltä. Mutta tähän liittyy vähän ironiakin, kun ajatellaan, miten teidät nyt on valittu. Te saitte suuren enemmistön täällä tänä aamuna, mutta voitto ei kuitenkaan ollut mitenkään valtaisa, niin kuin ehkä huomasitte. Haluan kiittää myöskin Diana Wallisia ja kollegaani Nörs Deva siitä, että tästä tuli todellinen vaali eikä mikään pelkkä kruunaustilaisuus. Meidän pitää olla ylpeitä myöskin heidän ponnisteluistaan ja näin pystymme käymään keskustelua puhemiehen tehtävästä, mitä siihen liittyy ja miten siinä tulisi toimia. Nörs tietysti taisteli hyvin matalaa profiilia pitäen, mutta olemme tyytyväisiä siihen, millä tavalla hän on toiminut. Puhemies, te olette nyt kuitenkin puhemies ja toivotamme teille parasta seuraavalle 30 kuukaudelle. Meidän ryhmämme tulee kunnioittamaan toimijanne ja teemme rakentavaa yhteistyötä kanssanne, vaikka meillä onkin selkeästi poliittisia erimielisyyksiä. En ollut samaa mieltä monista asioista, joista puhuitte tänään, mutta tätä keskustelua voidaan sitten käydä moneen otteeseen vielä tulevaisuudessa. Sehän on osa demokratiaa. Me kunnioitamme toistemme kantoja, vaikkakin olemme eri mieltä. Toivottavasti kohtelette kaikkia ryhmiä samalla tavalla, kaikkia jäseniä samalla tavalla kunnioituksella, riippumatta siitä, missä poliittisessa ryhmässä he ovat. Ensimmäinen suuri tehtävänne on edustaa Euroopan parlamenttia Euroopan neuvoston kokouksessa parin viikon kuluttua. Kaikki hallitusten ja valtioiden päämiehet varmaan mielenkiintoilla odottavat, mitä sanottava teillä on neuvostossa ei paljon ole sosialisteja tällä hetkellä, joten varmaan he ovat ihan kiitollisia siitä, että he saavat kuulla teidän kantojanne. Ja tässä kokouksessa ja muissakin kokouksessa, joissa toimitte, edustatte Euroopan parlamenttia, toivotan teille kaikkea parasta. Suuret kiitokset. Thank you very much. Suuret kiitokset Kälänän ja puheenvuoro on nyt kollega Liotardilla eh, GUE-ryhmästä. Olkaa hyvä. Ja, niin, herra Schulz Minulla on tänään hankala tehtävä toimia puheenjohtajamme Debiskin sijaisena. Yritän tehdä parhaani aivan aluksi haluan onnitella teitä sydämellisesti tästä valinnastanne puhemieheksi. Haluan kuitenkin samalla sydämellisesti kiittää myös vastaehdokkaitanne siitä, että he tekivät parhaansa hekin tässä vaalissa. Ja uskon, että tulevaisuudessa yhä useampi asettuu ehdolle. Henkilökohtaisesti valittelen kovasti sitä, että te ette ole nainen, mutta sille nyt ei kerta kaikkiaan voi mitään. Ehkäpä voimme kuitenkin nähdä teidän äh, naisellisen puolenne, puhemies. Me äänestimme teitä. Heel veel leden hebben kovin monet jäsenet äänestivät teitä ja olen aivan varma siitä, että monet jäsenet Euroopan parlamentissa äänestivät teitä tehdäkseen teidät tyytyväiseksi, mutta monet varmaan äänestivät teitä myös siksi, että tekisivät elämänne vaikeaksi. Teidät nimittäin valittiin puhemieheksi hyvin vaikeina aikoina, kriisiaikoina. Ja olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentilla on hyvin merkittävä rooli tässä taloudellisessa ja sosiaalisessa kriisissä. Me nimittäin olemme ainut toimielin, joka on suoraan kansalaisten vaaleilla valitsema. Ja kansalaiset pelkäävät tällä hetkellä työpaikkojensa menettämistä, he pelkäävät eläkkeidensä leikka- leikkaamisia, he pelkäävät terveydenhuollon heikkenemistä. He pelkäävät lastensa tulevaisuutta. Ja siksi uskon, että te haluatte antaa äänenne juuri näille kansalaisille. Tiedän, että monissa toimielimissä Euroopan parlamenttia, parlamenttia usein vähätellään, mutta me olemme täällä kansalaisten edustajina. Monia sopimuksia on tehty suljettujen ovien takana ja tällöin kansalaiset eivät tiedä, minkälaisia neuvotteluja käydään. Ja minä toivon, että te huolehditte läpinäkyvyyden lisäämisestä. Toivon, että te, puhemies, pyritte tuomaan yhteen Euroopan parlamentin suurten ja pienten ryhmien äänen. Te olette meidän kaikkien puhemies. Me yhdistyneessä vasemmistossa ää, muistutamme teitä kyllä tästä ja toivotan teille viisautta tehtävässänne. Kiitoksia. Kiitos rouva Liotar. Parhaat kollegat, tämä ei ole kovin helppoa. Verhofstadt toivoo ää, äh, aseksuaalia puhemiestä ja Liotar toivoo, että olisin nainen. Teen parhaani, että kaikki olisitte tyytyväisiä. No niin, nyt ryhmän saa kollega Farage, EFD-ryhmä, olkaa hyvä. Well, good morning. Hyvää huomenta, herra Schulz, puhemies Schulz. Tiedän, että minun tehtäväni on onnitella teitä, mutta kun tiedämme tämän tuloksen jo kaksi ja puoli vuotta, kaksi ja puoli vuotta sitten, ei tässä ole mitään järkeä, että minä onnittelen teitä, koska kukaan Euroopassa, ainakaan nyky-Euroopassa, ei saa näin paljon valtaa mukanaan tuomaa virkaa näin helpolla. Herra Baros on varmaan samalla, samaa mieltä. Minä hieman myhäilin tänä aamuna ja mietin, minkälainen puhemies Schulzista tulee. Saammeko arvokkaan, rauhallisen hahmon, joka käyttäytyy niin kuin kaikkien suurten maailman parlamenttien puhemiehet. Henkilö, joka on politiikan yläpuolella ja päiväisten kahakoiden yläpuolella ja toimii valtiomiesmäisesti suurlähettilän tavoin. Vai saammeko saman Malchin Martin Schulzin, jonka olemme tunteneet sosialistiryhmän puheenjohtajana vuodesta 2004, ei, vuodesta 2004 eteenpäin vihainen, kärttyinen, helposti suuttuva, epäsuvaitsevainen, joka ei ota huomioon muiden näkemyksiä ja halveksuu suorastaan vapaita kansanäänestyksiä. Ja silloin kun ihmiset äänestävät, ei. Hän vastustaa Isoa Britanniaa henken ja veren, eikä hän kannata vapaata markkinoita. Ja kun kuuntelin avauspuheenvuoroa, niin minä mietin, kumpi puhemies meille tulee. Ja tämä tuli selväksi Meillä on kaksi ja puoli vuotta nyt poliittinen fanaatikko puhemiehen. Minun täytyy kyllä sanoa. Vain kolmannen maailman maissa, pelkästään banaanitasavalloissa, voidaan valita tällä tavalla poliittinen, näin poliittinen puhemies parlamenttiin. Minä saatan täällä nyt edustaa parlamentin pientä ryhmää, herra Schulz, mutta voin kertoa teille, että ryhmän ajatukset ja näkemykset nyt ovat saaneet vastakaikua yhä suuremman kansallisjoukon keskuudessa eri puolilla Eurooppaa. Mielipidemittaukset osoittavat, että tilanne on 50-50 kun kysytään, katsovatko ihmiset, onko EU hyvä asia vai huono asia. Kyse ei ole Euroopan vastaisuudesta. Ei nyt ole siitä kyse. Me uskomme kansallisvaltioiden demokratian. Me haluamme Euroopan, jossa käydään kauppaa. Euroopan, jossa tehdään yhteistyötä. Euroopan, joka on vastuuntuntoinen. Ei me halua Eurooppaa, joka yrittää olla maailmanlaajuinen supervaltio. Ei me halua Baroson johtamaa komissiota ja yhteisömenetelmää. Sellaista Eurooppaa. Minä tulen tekemään parhaani, jotta mutta poliittisesti pystymme pistämään kampoihin teille kahden ja puolen vuoden aikana. Toivon todella, että te kohtelette meitä sitten myöskin oikeudenmukaisesti. Kiitos. Ja nyt puheenvuoron saa sitoutumattomien edustaja herra Madlener, olkaa hyvä. Kiitos herra Schulz. Aivan ensin haluan onnitella teitä siitä sopimuksesta, jonka hedelmän nyt poimitte tänään sopimuksesta, joka tehtiin kaksi ja puoli vuotta sitten. Minun ryhmäni ei saanut osallistua tähän äh, äh, keskusteluun, mutta nyt tosiaan lopputulos on selvä. Teidät on valittu puhemieheksi ja me teemme nyt yhteistyötä. Tuossa äh, Neljä vuotta sitten syytitte kollegaani tässä salissa fasistiksi. Se ei ole demokratian arvon mukaista käytöstä. Mielestäni on hyvin valitettavaa, että näin toimitte ja minä toivon, että ottaisitte nämä, nämä sananne takaisin. Koska, puhemies, demokratia on vasta siinä vaiheessa demokratia, kun kaikkien ääniä kuullaan. Se, että syyttelette täällä jotakuta fasistiksi, ei ole demokratian arvon mukaista. Meidät kaikki on tänne valittu kansalaisten äänillä ja meidän tulee kaikkien tätä tosiasiaa kunnioittaa. Hyvät naiset ja herrat, kansalaiset eivät usko tulevaisuuteen, tämän Euroopan unionin tulevaisuuteen. He haluavat luottaa omiin jäsenvaltioihinsa nyt esimerkiksi Naton sotilaslipun alla sota, retoriikka edelleen hallitsee. No nyt meillä on ollut Euroopassa rauha jo hyvin pitkään, mutta Eurooppa joka tapauksessa on hyvin korruptoitunut ja tuhlaa kansalaistensa rahoja, veronmaksajien rahoja, ja tälle asialle täytyisi tehdä jotain. Ja minä toivon, herra Schulz, että teistä tulee myös meidän puhemiehemme, ja että äh, luovutte tästä sosiaalidemokratiasta ja nousette nyt puoluepolitiikan yläpuolelle me kaikki olemme demokraattisissa vaaleissa valittuja kansan edustajia ja toivon, että kunnioitatte tässä salissa tätä tosiasiaa. Ja kaikilla tässä salissa on puhemieheltä oikeus odottaa yhtäläistä kohtelua. Niin, te ette halua luopua ajatuksestanne liittyen sosiaalidemokraattiseen tulevaisuuteen, mutta me haluamme kuitenkin, että tämä yhteistyömme saa hyvän alun, joten toivotan teille ähm, onnistumista työssänne ja toivon, että te lopetatte tämän sirkuksen, tämän matkailun Brysselin ja Strasbourgin välillä. Tämä olisi teiltä erinomainen teko puhemieskautenne aluksi. No niin, toivottavasti teidän nämä kaudestanne tulee menestyksekäs. Kiitos. Ja nyt puheenvuoro saa komission äh, puheenjohtaja herra Barossa. Herr President. Herra puhemies, äh, rakas äh, Martin Schulz, hyvät naiset ja herrat, arvoisat Euroopan parlamentin edustajat. Haluan onnitella Martin Schulzia lämpimästi hänen menestyksekkäästä valinnastaan Euroopan parlamentin puhemieheksi. Hänet eh, valittiin ensimmäistä kertaa vuonna 1994 Euroopan parlamenttiin. Siitä lähtien eh, Euroopan parlamentti on eh, suuresti hyötynyt hänen voimakkaasta persoonallisuudestaan, hänen poliittisesta kyvykkyydestään ja hänen väsymättömästä työstään Euroopan puolesta. Hän on aivan oikeutusti halunnut vahvistaa Euroopan parlamentin roolia ja hän haluaa aivan oikeutetusti, että Euroopan parlamentin ääni, näin ollen kansalaisten ääni, kuuluu vielä aiempaakin selvemmin. Näin ollen Martin Schulz ja hänen kanssaan luonnollisesti koko Euroopan parlamentti voi edelleen luottaa Euroopan unionin komission tukeen. Tänä päivänä on tärkeämpää kuin koskaan vahvistaa eurooppalaista demokratiaa. Ne, jotka kansallisella tasolla väittävät, että demokratia voi olla vain kansallista luonteeltaan, eivät ole ymmärtäneet sitä, että me elämme jo tänään globaalistumisen aikaa uudella vuosisadalla. Ne, jotka vastustavat ajatusta eurooppalaisesta demokratiasta, ajatusta eurooppalaisesta suvereenisuudesta, itsemääräämisoikeudesta, antavat todellisen itsemääräämisoikeuden jollekin näkymättömälle markkinatoimijalle, joka ei ole minkään demokraattisen valvonnan alla. Toden totta, nyt kriisin vallitessa edessämme on valtavan suuria haasteita. Nyt on tärkeämpää kuin koskaan yhdistää eri poliittiset voimat vahvan Euroopan rakentamiseksi tässä hengessä. Haluaisin nyt kiittää muitakin ehdokkaita, jotka mukana tässä demokraattisessa vaalissa. Dainavuolisia ja Nirn Deva. Hyvät naiset herrat, lämpimästi haluaisin kiittää myöskin nyt virastaan luopuvaa puhemies Jerzy Puzekia. Puhemies Puzek johti parlamenttia erittäin vaikuttavalla ja periaatteista kiinni pitävällä tavalla historiallisena ja vaikeina aikoina. Hänen kaudellaan astui voimaan Lissabonin sopimus. Samalla hänellä oli edessään erittäin vaikeita taloudellisia ja poliittisia haasteita, vaikeampia kuin koskaan Japanin historiassa. Hän loi erittäin lämpimän läheisen suhteen parlamentin ja komission välille. Tämä on nyt osa yhteistä toimintatapaamme, Akiita. Mutta hän teki vielä enemmän. Puhemies Busek oli ensimmäinen EUn toiminnan johtanut henkilö, joka tuli Keski- ja Itä-Euroopasta – rautaisiripun romahtamisen jälkeen. Hän toimii esimerkkinä miljoonille ihmisille unelmasta, joka näillä ihmisillä oli ollut Itä-Euroopassa vihdoinkin päästä vapauteen. Lämpimät kiitokset teille. Cinque Barcio. Hyvät naiset ja herrat, nyt meidän tehtävänämme on täysimittaisesti panna täytäntöön tehdyt päätökset, jotta Eurooppa olisi yhtenäisempi, voimakkaampi ja kilpailukykyisempi. Rahoitusvakautta ja talouskasvua edistävien toimien täytyy olla ensisijaisena tulevina kuukausina. Eurooppa ei voida rakentaa vain kurille ja rangaistuksille, vaan Euroopan on pohjauduttava lähentymiseen, yhteisvastuullisuuteen ja toivoon. Sen takia kasvu on jatkuvasti tärkeämpää ja tärkeämpää. Toivon on oltava kyynisyyttä ja pettymystä vahvempaa, ja meidän täytyy myös vahvistaa selvästi se, että haluamme elää yhdessä. On kuitenkin vaadittava, että kriisin vaatimat uhraukset jaetaan tasaisemmin eri tahojen kesken, etteivät kaikkein köyhimmät kärsisi eniten. Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus on keskeinen osa tätä toimintaa. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet. Näinä hyvin vaikeina aikoina, mutta samalla innostavina aikoina haluan toivoittaa teille kaikkea hyvää ja voitte luottaa siihen, että komissio tekee täysimääräistä yhteistyötä ja tukee teitä niin, että Euroopasta tulee aiempaakin vahvempi. Kiitos. Kiitos, hyvät äh, naiset ja herrat. Kiitos äh, parhaat kollegat näistä ystävällisistä ja vähemmän ystävällisistäkin sanoistanne. Tämä on minulle hyvin äh, tunteellinen hetki. Jos sallitte. Sen lisäksi, että haluan kiittää teitä kaikkia haluaisin vielä tehdä yhden henkilökohtaisen huomion. Niin kuin sanoin, haluan olla teidän kaikkien puhemies, riippumatta poliittisesta ää, ryhmästänne. Tämä on minun velvollisuuteni ja tämä on myös lupaukseni teille kaikille. Kiitän teitä, puheenjohtaja Barroso se, että yhteisön toimielimet täydentävät toisiaan toiminnassaan on paitsi tarpeellista, myös elintärkeää Euroopan unionille. Ja voitte luottaa Euroopan parlamenttiin tai ainakin sen suuren enemmistöön ja minuun. Me olemme teidän liittolaisianne tässä yhteisömenetelmän puolustamistaistelussamme jatkossakin. Hyvät naiset ja herrat. Ystävälliset sananne minulle ovat minulle hyvin merkittäviä, saavat todella tunteeni nousemaan pintaan. Minä pidän tätä Euroopan parlamentin puhemiehen tehtävää äärimmäisen tärkeänä tehtävänä ja on äärimmäisen tärkeää, että puhemies on kaikkien jäsenten puhemies. Ne, jotka tunnette minut, tiedätte, että aion kyllä jatkossakin olla sosiaalidemokraatti, mutta en minä ole sosiaalidemokraattien puhemies Euroopassa, ei vaan minä olen Euroopan parlamentin puhemies ja toistan vielä, Minun velvollisuuteni on ajaa Euroopan parlamentin etua. Pyytäisin teiltä ymmärrystä. Vielä yksi huomio minulta. Tämä on todella hyvin suuri hetki minulle tässä, ja paitsi minulle, myös monille ystävilleni, paitsi tässä salissa, myös lehterillä, siellä paikalla on äh, vanha opettajani, joka opetti minua, kun olin seitsemänvuotias. Siellä on myös ystäviäni jalkapallojoukkueestani, joka ei ollut kovin menestyksekäs, mutta paras, paras minulle. Samoin täällä on kunnallisvaltuuston äh, edustajia kotikaupungistani, samoin pormestari, äh, Aachenin, pormestari Aachen on kotikaupunkini. Myös perheeni on täällä lehterillä ja toivon, että sallitte minun toivottaa heidät kaikki tänne tervetulleeksi. He ovat osa minun elämääni. Merci beaucoup, cher collègue. Kiitos, hyvät kollegat. Paljon kiitoksia aiemmille parlamentin puhemiehille. Teidän läsnäolonne on suuri kunnia minulle, mutta koko Euroopan parlamentille ja se on myös suuri ilo ja kun näet, näen teidät siinä äh, edessäni, niin mietin, että olenpa ollut jo kauan parlamentin jäsen, olen saanut äh, toimia kaikkien teidän aikana, paitsi Enrique Baronin aikana. Silloin tulin, minusta tuli parlamentin jäsen. Hän oli äh, tuolloin sosiaalidemokraattisen ryhmän puheenjohtaja. Kiitos paljon teidän osoittamastanne kunniasta minulle sekä koko Euroopan parlamentille. Kiitos kollegat. Haluaisin myös osoittaa teille toisen uuden asian. Mielestäni tämä tämän parlamentin julkinen imago on hyvin tärkeä asia ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä sen parantamiseksi. Ja kun nyt kaikki yleensä saapuvat tänne paikalle ja keskustelevat keskenään, kun kollegat vielä puhuvat tai komission tai neuvoston edustaja puhuu. Ja silloin aina puhemies täällä heiluttaa nuijaa, niin minä olen päättänyt, että käytän tällaista kelloa, jotta se kuuluisi paremmin kuin aiemmin. Kiitos oikein paljon ja pyytäisin, että pysyisitte täällä vielä hetken, koska joitakin menettelyasioita on vielä ilmoitettavana. Kiitos oikein paljon. Ennen kuin iltapäivällä jatkamme tätä täysistuntoa, minun parhaat äh, kollegat äh, juuri valittuna Euroopan parlamentin puhemiehenä on vielä äh, tarkoitus esittää tarjous vastaehdokkailleni herra Deva, rouva Volis. Toivoisin että varsinkin kun vaalikampanjamme oli niin reilu ja korrekti, niin toivoisin, että voisimme säilyttää yhteyden jatkossakin käytävällä tänä aamuna saapuessani luulin, että oli Julia Timoshenkon puolesta järjestetty mielenosoitus, keltaiset ja siniset ilmapallot, mutta se olikin Nish Devan vaalikampanja. Ja eh, Diane Wallis toivoisin, että yhteytemme säilyisi jatkossakin, koska ne asiat, joita te nostitte vaalikampanjassa eh, esiin liittyen Euroopan parlamentin tulevaisuuteen, olivat hyvin tärkeitä asioita ja haluaisin eh, myös omaan työhöni ottaa näitä teidän ajatuksianne ja ideoitanne mukaan. Kiitoksia tästä reilusta vaalikampanjasta ja todella toivoisin, että voisimme jatkaa läheistä yhteistyötä myös tulevaisuudessa. Parhaat kollegat, Euroopan parlamentin varapuhe